Tarkistus 56. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51D nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 58 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 61 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 35. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 41 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 52, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 60 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 63 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 64. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 65 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 67 alkuperäinen osa, äh, teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 25 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti nimenotu äänestyksenä. Aika anteeksi, se raukeakin. Sitten tarkistus 26. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. ei kun sekin raukeaa. Eli alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 27 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 77 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 28 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 29 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Nostakaa kädet kun pystyn. Siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 83 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Siis puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 106 ensimmäinen osa puolesta. A, soka anteeksi. Tarkistus 90 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Kohta 106 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Meillä on vielä pitkä äänestys edessä, eli nostakaa kädet kunnolla pystyyn, ettei tarvitse kaikkea tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatko tarkistaa? No, tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus Selvä. Tarkistetaan. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Täällä on vielä yli sata äänestystä jäljellä, eli ihan tiedoksi vaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämäkin. Mutta nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 31 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 nimenhoitoäänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kohta 123, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten tarkistus 33 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 209 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 214 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 219 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan tämä, eli kohta 219 alkuperäinen teksti. Äänestys päättyy, hylätty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli tarkistamme tämän. Eli check italiaksi tarkoittaa sitä, että tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 250 puolesta vastaan. Eikö kukaan enää äänestä? Siis puolet, äänet puolesta, alkuperäinen teksti kohta 250 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 36 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 2, 6, 3, 2 osa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52D nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. 77 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä tämä. Eli tarkistuksella 77 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 21. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 96 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 42. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, eli tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kohta 326, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 333, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta, vastaan tyhjää hylätty kohta 345, alkuperäinen teksti, nimen... Äh, no, tarkistetaan vielä tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 345 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 44 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kohta 359 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 368 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. tyhjä. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 53D nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 4.1 alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54D nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 55D nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 408 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 409 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslauselma esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Kofodille ja Niedermayerille. Aplodit olivat kyllä ansaitut varsinkin, kuin tämä oli niin pitkä äänestys. Sitten Frunzulikan mietintö EUn Sveitsin institutionaalinen puitosopimus eli tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- no, tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko suositus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Frunzulikalle ja sitten äänestysselitykseen. vayan, vayan abandonando el hemiciclo. Pyytäisin, että poistuisitte täältä täysistuntosalista, jos ette osallistu tähän istunnon osioon. Bien, pasamos ahora a las... Ja näin pääsemme äänestysselityksiin. Ensimmäisenä edustaja Olfskogin mietintö ja edustaja Maira. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tätä mietintää vastaan. Ei minulla ole ongelmaa siinä, että kellon aikaa siirretään eteenpäin ja taaksepäin – mutta mielestäni yhdistyneessä kuningaskunnassa pitäisi olla tupla kesäaika. Se, että siirretään auringon valoa iltapäivään olisi parempi esimerkiksi tieliikenneturvallisuuden osalta. Näin voitaisiin pelastaa ihmiselämiä ja lisäksi voitaisiin tukea turismia. Ja lisäksi Mä sanoisin, että 500 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen Brexitin estämiseksi. Nyt on pysäytettävä kellot ja peruttava artikla 50. Gracias, señor Kiitos ja edustaja Surjevski. Kiitos oikein paljon, puhemies. Minä olin jo melko pitkään puoltanut sitä, että kelloa ei pitäisi siirtää. Minusta sen siirtäminen ei mitenkään faktoihin pohjaudu, mutta pitää kuitenkin huomioida erilaiset ongelmat, mitä tulee siitä, että kaksi kertaa vuodessa kelloa siirretään. Tietysti toivon sitä, että toimitaan yhdenmukaisesti että tätä päätöstä paremmin pohjustetaan, mutta tämä tämänhetkinen ehdotus 18 kuukautta on ihan liian pitkä kausi. Se vain osoittaa tietyssä mielessä, että me emme ole tarpeeksi tehokkaita, että emme pysty toimimaan tarpeeksi nopeasti silloin, kun pitäisi olla tehokkaita. Eli nyt pitäisi nyt kyllä pysäyttää tämä asia kokonaan ja korkeintaan 12 kuukautta pitäisi olla aikamäärä. Kiitos ja sitten edustaja Valtmans. Kiitos paljon puhemies ja kollegat. Juuri äänestin mietinnön puolesta, sen puolesta, että vuoden ajoittajasta kellonajan siirrosta luovutaan kesä- ja talviajan muuttamista. Minä haluaisin puhua kesäajan ylläpitämisen puolesta. Kansalaisetkin ovat laajasti tukeneet yhtä aikaa ja sitä, että tulisi valita kesäaika. Mahdollisimman pian minun mielestäni Oikeastaan olisin toivonut, että ensi viikonloppuna ihan viimeistä kertaa siirryttäisiin kesäaikaan, mutta mietinnössä ja parlamentissa on päätetty, että tarvitaan lisää aikaa koordinoimaan, jotta voidaan välttää se, että syntyy tällainen aikavyöhykkeiden tilkkutäkki. Siitä olisi tietenkin haittaa taloudellemme, mutta olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön ja toivon todella, että vuonna 2021 viimeistä kertaa siirrytään pysyvästi kesäaikaan. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Ilmeisesti edustaja Aguilera ei ole paikalla ja tästä syystä annamme seuraavaksi puheenvuoron edustaja Suitsalle. Kiitoksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kellonaikojen siirtely vaikuttaa kielteisesti kansanterveyteen ja liikenteeseen, energiaverkostoon, maatalouteen ja niin edelleen. Eli äänestin tänään sen puolesta, että luovutaan kellojen siirtelystä. Mutta olisi hyvä, jos ei tarvitsisi odottaa vuotta 2021, olisi vain hyvä, jos nyt maaliskuussa voisimme jättää kellot pysyvästi kesäaikaan. Meidän tulisi mielestäni pysyä kesäajassa ja tutkimus varmasti tulevaisuudessa tulee osoittamaan, että kesäaika on parempi. Jäsenvaltioiden pitää tehdä omat päätöksensä, mutta meillä on vielä kysymyksiä, jotka liittyvät koordinointiin ja siinä on vielä paljon tekemistä, koska jos meillä on erilaisia aikoja eri maissa, niin siitä olisi haittaa rajoilla ja liikenteessä. Eli tukisin sitä, että siirtyisimme pelkästään kesäaikaan. Kiitos. Kiitos. Ja edustaja Seinfeld. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos. Kiitos puhemies. Tämä on todella tärkeä asia se mistä nyt puhumme, koska se vaikuttaa lähes jokaiseen kansalaiseen ihan käytännön tasolla. Kaksi kertaa vuodessa me vääristelemme kalenteria ja ihmisten elämää. Se on myös tärkeä asia taloudelle ja liikenteelle, yrittäjille, turismille. Ja siitä syystä kyllä puollan tätä muutosta, mutta meillä on kuitenkin jotain epäilyksiä ja siksi haluaisin että tätä asiaa miettisitte täytäntöönpano ajan pidentymistä tarkemmin. Tämä on jo nyt huolestuttava asia. Ja sitten saan kuulla, että jopa näiden muutosten jälkeen meille tulee vielä eri aika eri maihin, ja tätä en voi puolta. Ja sitten edustaja Hannan. Kiitos paljon puhemies. Oli hauskaa kuulla, että Labour-kollega halusi pysäyttää kellot Brexit-kysymyksessä tämän mietinnön varjolla. En voi uskoa, että monia Labour-edustajia saataisiin tänne tai tori, jos lähdettäisiin pysäyttelemään kelloja. Nyt kaikki pitävät kuitenkin itsestään selvänä, että tässä on kyse EUn asiasta, että päätetään kellonajoista. Se ei ole jäsenvaltioiden kysymys enää kuulemma. Minusta vankasti voitaisiin edistää yhdistyneessä kuningaskunnassa sitä, että pidetään kiinni kesäajasta pysyvästä sellaisesta. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen kommentti siihen, miten vankasti EUn vaikutusvalta on lisääntynyt. Eli kukaan ei oikeastaan kommentoi sitä, että tästä päätetään nyt täällä Euroopan parlamentissa, mutta ihan sama, miten päätetään tämä kiista varmasti jatkuu Kiitos. Gracias. Señor Kelly. Kiitos. Edustaja Kelly. Eh, Kiitoksia. Itse olen ollut mukana työryhmässä, joka käsitteli tätä asiaa ja viisi kuusi vuotta olemme työstäneet tätä. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siihen, että parlamentti tuki tätä mietintöä. 192 puolesta. Eli meillä on nyt hyvä mahdollisuus edetä tämän ehdotuksen kanssa ja luopua kellojen siirtelystä. Vuosi 2021 antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tarkastella tätä kysymystä ja miettiä, haluavatko he jäädä kesäaikaan vai talviaikaan. Henkilökohtaisesti pidän enemmän kesäajasta kuten hänen. Britannia ja Irlanti varmaan haluaisivat jäädä kesäaikaan, eli voisimme miettiä sitä yhdessä. Ja se on hyvä asia. Kiitos. Kiitos edustaja Sosniets. No nareszcie jest coś, co, mogę, co mogłem... No vihdoin on sellainen asia, jonka puolesta voin äänestää ihan hyvällä mielellä. Euroopan parlamentista voi tulla asiakirjassa ei puhuta tasa-arvosta ja vipuvaikutuksesta ja annetaan viesti koko maailmalle. Tämä asia on kyllä hyvä, vaikka se on todella pitkä tämä asiakirja, niin se on kuitenkin mennyt eteenpäin ja minä siksi äänestin sen puolesta hallitukset voivat pitää nappissa irti meidän kellosta, jos joku haluaa aikaisemmin herätä, niin hän voi näin itse tehdä eikä pidä pakottaa muita näin tekemään. Tämä on yksi harvoista hyvistä muutoksista. Kiitos edustaja Polczak. Kiitos puhemies. Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron. Minä tuin tätä mietintöä. Ja minun on sanottava, että todella arvostin sitä, miten Euroopan kansalaiset tukivat tätä ajatusta. Tämähän on yksi aloite, johon komissio vastasi hyvin nopeasti. Siksi mielestäni on aivan oikein toimittu, kun on hoidettu tämä kysymys näin nopeasti. Tuo määräaika vuosi 2021, se tuntuu monista kansalaisista varmasti melko kaukaiselta päivämäärältä – Heillä oli ehkä toisenlaisia odotuksia. He odottivat, että kellon siirtelystä päästään eroon nopeammin. Minä suhtaudun melko joustavasti tähän kysymykseen. Voin hyväksyä kansallisten tahojen päätökset tai päätökset Euroopan tasolla. Minulle sopisi sekä kesä- että talviaika. Euroopan unioni lopulta kattaa alueen Portugalista kaukaisen pohjoisen lännestä itään. Eli kyllä tässä varmasti erojakin nähdään. Kiitos ja seuraava asia. Edustaja Busek ja kyseessä on sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt. Benito Siluaga. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Tänään äänestämme sähkön sisämarkkinoiden uudistamisesta ja tänään vihdoin annamme tunnustusta osuuskunnille, kun siirrytään ekologiseen suuntaan. Siirtymä ei onnistu, jos ei oteta kansalaisia aktiivisesti mukaan ja jos ei demokratisoida ja hajauteta energiajärjestelmää. Me emme voi antaa energiaa siirtymä jäädä suurten yritysten käsiin, vaan kuluttajat kansalaiset on asetettava keskiöön. Ja nyt rajoitamme myös kapasiteettimekanismeja. 2025 on eh, lämpövoimaloiden loppupäivä niiden, jotka eniten eh, saastuttavat. Tämä on tapa epäsuorasti tukea saastuttavia fossiilisia polttoaineita tai ydinvoimaa, mutta ilmaston takia on kuitenkin edistyttävä paljon nopeammin kuin mitä reformi tuo mukanaan. Ja nyt on etsittävä vaihtoehtoja myös niille työntekijöille, joihin tämä siirtymä vaikuttaa. Kiitos. Senior Drojewski. Kiitos edustaja Stravinski. E, przeciwnikiem nadmiernych regulacji. Puhemies, minä vastustan ylisääntelyä ja sitä, että puututaan liikaa valtioiden ja hallitusten toimintaan tällaisella politiikan alalla. Nyt äänestämme neljästä ehdotuksesta, jotka ovat osa laajempaa kokonaisuutta, joka on vain minimaalisesti johdonmukainen. No, loppukäyttäjillä on sitten parempi tilanne ja meillä on hyviä tavoitteita myöskin ilmastonmuutoksen osalta, eli vähemmän päästöjä. Ja myöskin pyrimme parempaan sääntelyyn, eli vähemmän sirpaloitumista –

euroopan ilmasto ja energiatoimet ovat osoitus siitä että pystymme yhteistyöhön. tulevalla parlamenttikaudella on kuitenkin tehtävä vielä enemmän ja nostettava kunnianhimon tasoa. toimivat sähkömarkkinat mahdollistavat tiukemmat päästövähennystavoitteet. Uh, Minä tuin näitä ehdotuksia sähkön sisämarkkinoista, erityisesti jotta hiilivoimalatuista päästään eroon. Tämä on varmasti haaste omalle maalleni Irlannille. Meidän pitää kuitenkin ajaa energiasiirtymää ja rajoittaa valtion tukia hiilivoimaloille. Se on tärkeää, koska näin voidaan tukea siirtymää fossiilisista polttoaineista ja antaa tukea sen sijaan uusiutuvelle energioille. Joulukuussa hyväksyttiin Irlannissa täys äh, tällaista lainsäädäntöä ja hienoa, että nyt eu tasolla siirrytään myös pois fossiilisista polttoaineista. Minä olin esittelijänä, kun puhuttiin uusiutuvan energian osuudesta. Luotan siihen, että näin investoidaan puhtaampaan tulevaisuuteen tämän askelokian suuntaan. Pidän hyvänä tätä lainsäädäntöä, koska näin markkinat sopeutuvat paremmin uusiutuvien energioiden käyttöön. Kiitos. Kiitos, edustaja Polczak. Kiitoksia, puhemies. Sähkö ja sähkömarkkinat ovat tärkeä osa sisämarkkinoitamme. Henkilökohtaisesti haluan kauppaa ilman rajoja. Ylisääntely olisi este, mutta siitä nyt ei ole kyse tässä mietinnössä. Tämä sopii nyt EUn energiapuitteisiin. Eli Siksi pidän hyvänä tätä lainsäädäntöä. Kansalaiset haluavat myöskin tätä, koska he haluavat, että me torjumme ilmastonmuutosta ja parannamme kuluttajien tilannetta markkinoilla ja varmistamme, että on kilpailua eri energialähteiden välillä. Ja tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. Kiitos. Äh, Kiitos edustaja Jaslovieska. Kiitos paljon puhemies. Se, että työstettiin kompromissia, vei hyvin pitkän aikaa, mutta lopulta meillä on sopimus tässä. Tärkeä aihe tässä on se, että kaikki tuunti kaasuputket lasketaan mukaan myös aluevesillä – Lisäksi lasketaan mukaan kolmansien maiden infrastruktuuri ja Tämä tarkoittaa sitä, että uusia putkista ei synny oikeudellisessa tyhjössä, kuten Nord Stream 1 yhteydessä. Toivomme näin, että uudet säännöt saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti koskemaan Nord Stream 2. Kiitos oikein paljon esittelijä Busekille ja kaikille neuvottelijoille tehdystä työstä. Minä äänestin puolesta. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Ja sitten seuraava asia on edustaja Busek ja sähkön sisämarkkinat. Tässä edustaja Schengfeld puheenvuoro. Kiitos puhemies. On selvää, että sähkön sisämarkkinat EU:ssa pitää uudistaa. Me, meidän on parannettava loppukäyttäjien asemaa, meidän on parannettava rajat ylittävää kauppaa ja varmistettava toimitusvarmuus ja on otettava mukaan myös uusiutuvat energianlähteet. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisten ympäristö, elinympäristö on parempi ja ilmastokin saa siitä hyötyä. Tätä varten meidän on siirryttävä vähäpäästöiseen energiantuotantoon ja on pystyttävä integroimaan nämä hajautuneet uudistuvat energianlähteet ja energian tuotanto pitää hajauttaa ja pitää ottaa loppukäyttäjät mukaan. Mutta tärkeää on se, että on tehokkaat kapasiteettimarkkinat, jotka saavat julkista tukea, valtion tukea. Muuten se ei toimi, eli me puollamme tätä. Yes. Kiitos. Ja sitten seuraavana on edustaja Vossin digitaaliset sisämarkkinat asia. Ja edustaja Maulu saa puheenvuoron, mutta hän ei ole paikalla. Ja hänen sijaan sitten edustaja Matias, hänkään ei ole paikalla. Siinä tapauksessa edustaja Winter. Olkaa hyvä. Herr ich habe... Puhemies, minä äänestin tyhjää, koska Olin pyytänyt erillisäänestystä kohtaan 13, mutta se hylättiin. Tekijänoikeuksia pitää suojella myöskin digitaalisessa ympäristössä, mutta kun ajatellaan nyt tätä tekstiä, joka hyväksyttiin, siinä pyritään lisensiointiin, mutta mielestäni tällaiset kertamaksut olisivat olleet parempia, jotta voidaan välttää näitä suodattomia. Tämä vei ihmisiä osoittamaan mieltään ja siksi en voinut tukea tätä tekstiä. On kuitenkin oikein, että että ne alustat, joiden liiketoimintamalli johtaa siihen, että he saavat näistä tiedoista voittoa. Ja tämä on hyväksi myöskin, kun ajatellaan kustantamoita ja luovaa alaa. Siksi en voinut täysin hylätä tätä direktiiviä, mutta toivottavasti täytäntöönpanossa kansallisella tasolla löydetään sitten tasapaino, kun ajatellaan ne internetin monimuotoisuutta ja toisaalta tekijänoikeuksia. Kiitos ja edustaja Spiraki. Kiitos. Tänään teimme, otimme tärkeän edistysaskeleen. Edistysaskeleen siihen suuntaan, tässä sanotaan, että meidän vapautemme päättyy siihen, jossa alkaa toiset, toisten oikeudet. Luovien, kirjailijoiden, toimittajien pitäisi saada maksu, kun suuret alustat käyttävät – heidän tuotoksiaan. Tekijän oikeudet voivat toimia myös digitaalisilla sisämarkkinoilla. Startup-yritykset, alustayritykset, jotka lähtevät liikkeelle nyt, jotka ovat alle kolme vuoden ikäisiä ja joilla on pieni liikevaihto ja vähän käyttäjiä, eivät saisi altistua samanlaiselle valvonnalle kuin suuret alustajat, alustat mutta kuitenkin jokaisen tulisi maksaa niille, jotka luovat sisältöä, koska nämä luovat henkilöt ylipäätään tuovat tätä sisältöä. Tässä pitäisi olla sääntöjä myös digitaalisessa maailmassa, vaikka digitaalinen maailma kehittyykin usein nopeammin kuin lainsäädäntö. Me olemme yhteislainsäätäjinä täällä auttamassa luovaa työtä tekeviä. Kiitos. Kiitos ja edustaja Detjen. Kiitoksia Äänestin direktiiviä vastaan. Parlamentti on nyt raivannut tänään tietä epädemokraattiselle sensuriointikoneelle, joka toimii ainoastaan yksityisten talousetujen mukaisesti ilman mitään demokraattista valvontaa. GAFA-yritykset ovat nyt saaneet oikeuden sensuroida nettiä ja tällä tavalla rajoitetaan ilmaisun vapautta. Sensuurista tulee näin vahvempi kuin valtiollinen sen se koskaan voi olla. Tämä nyt ei ollut mikään hyvä päivä IT-alalle, eikä tämä ollut hyvä kulttuurialalle, ja tämä oli musta päivä internetille. Kiitos. Gracias, señor. Kiitos. Ja edustaja Scholtes. Autorska direktiive je gotovo potrebna, usio, jo potrebujemo, najbolj pa Tämä direktiivi on todella tärkeä. Me tarvitsemme sitä kaikki, erityisesti tarjonnan osalta, mutta ei tämä ole kenellekään nyt mikään voitto, vaan internetistä ollaan tekemässä sensoroitua toiminta-alaa, jossa suuret nettitoimijat ovat päälle pääsmäreinä. Äskettäin Google sai taas astronomisen astronomiset sakot ja näin taas kerran annamme mahdollisuuksia käyttää markkinoilla oikeuksia ja tuomme sinne epätasapainoa. Me olemme näistä robottisuodattimista olleet huolestuneita ja siitä, että nämä suodattimet voivat todellakin vaikuttaa internetin käyttäjiin. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä ehkä lopputulos on juuri päinvastainen kuin mihin on pyritty ja näin rajoitetaan netin toimintaa ja luovuutta, mitä täällä erityisesti tarvitaan. Kiitos ja edustaja Mann. Minä vastustan kompromissia artiklan 13, 17 takia. Minä haluan suojella – taiteilijoita, luovaa työtä tekeviä, toimittajia ja niin edelleen. Tekijänoikeuksia ei saada nollatariffilla. Netissä käytöstä pitää maksaa, mutta tällaiset suodattimet eivät ole parallaan, paikallaan, koska algoritmit eivät tunnista näitä tarvittavia eroja, ei voida erottaa vanhaa, nuorta, analogista tai digitaalista. Toivon, että kun tekijänoikeusdirektiiviä tätä pannaan, otetaan jäsenvaltioissa huomioon monet varaumat. Vaikka valvontaa tarvitaan, niin ilmaisuvapautta ei saa rajoittaa. Internetin on oltava reilu ja avoin ja edelleen kaikkien käytettävissä. Kiitos ja edustaja Nekov. Kiitoksia. Äänestin tätä sopimusta vastaan, joka tehtiin kolmikantaneuvotteluissa. Tämä teksti ei takaa tasapainoa, kun ajatellaan kuluttajien oikeuksia ja toisaalta sitten tekijänoikeuksia. Teknologia kehittyy nopeasti ja meidän täytyy muuttaa sääntöjä, mutta tämä uudistus ei kuitenkaan saa olla päämäärä sisään, sinänsä kansalaiset ovat reagoineet ja tämäkin on osoitus siitä, että on menty liian pitkälle. Artikla 13 on minulle asia, jota en voi hyväksyä. Tietysti luojavan alan tekijöitä tulee tukea ja työstä pitää saada kunnollista palkkaa, mutta vapaus on kuitenkin taattava. En kuitenkaan voi tukea uudistusta, jossa luovan alan tekijöiden oikeuksia heikennettäisiin. Kiitos edustaja Adil Alfi. Kiitoksia. Tavoitteena oli vahvistaa tekijänoikeuksia ja päivittää tilannetta, koska viimeinen päivitys tehtiin parikymmentä vuotta sitten. Ja nyt on sitten hyväksytty teksti, joka heikentää perusoikeuksia internetissä. Tämä nyt ei ollut mikään hyvä tulos siis. Erityisesti minä. Minulle tärkeää on sananvapaus. Oli kyse sitten mistä hyvänsä demokraattisesta järjestelmästä. Neuvottelujen tulos ei ollut tyydyttävä. Siellähän on artikloita, joita voimme tukea. Siellä on ihan hyviä muutoksia, kun ajatellaan teknologian kehitystä ja digitaalista sektoria. Mutta toisaalta siellä on nämä artiklat 11 ja 13, jotka ovat vaarallisia. Ne vaarantavat internetin ja rajoittavat sananvapautta internetissä. Tätä emme voi hyväksyä, joten meidän oli pakko äänestää tätä vastaan. Eli viiden tähden liike taistelee aina tämän puolesta. Kiitos. Kiitos ja edustaja Bytikofer.